This is your symbol of the power. Proszę Państwa, Hyvät kuulijat, avaamme yhteisen kokouksen. Siinä ovat maatalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta. siis, tai meillä on ryhmässä kaksi tärkeää teemaa. Luomumaatalous, sitten kuulimme maatalousministeriön Brasiliasta. Molemmat hyvin mielenkiintoisia aiheita. Siinä mielessä tämän vuoksi pienestä myöhästymisestä pyrimme anteeksi. Virallisista asioista tulkkaus 22 kieleen, kielen kieliä poikkeuksena. Saliasiakirjat kokoisessa ovat sähköisessä muodossa saatavilla e-meeting-sivustolla. Tämä kokous lähetetään verkkoon. Ja sitten pöytäkirjojen hyväksyminen. Niin kuulemistilaisuus 23. helmikuuta sitä pöytäkirjat hyväksytään, jos niihin ei tule vastalauseita kokoisella loppuun mennessä. En nyt mitään alustusta pidä, koska se olisi epäkohtelista esittelijöitä kohtiin. He tuntevat asian paremmin, pystyvät alustamaan paljon paremmin kuin minä. Rova Moilla on ongelmia lentoyhteyksissä. Siis lennon saapumisen kanssa. Joten siinä mielessä pyydän nyt, että Rova Sommer esittelee koko asian. Ja sitten jos nyt ei ole toisella puheenjohtajalla muita huomioita, niin sitten antaisin heti puheenvuoron esittelijälle. Niin kuin sanoin, niin että nyt itse en pidä mitään alustusta se ei olisi asianmukaista ja vesi aikaa turhaan. Olkaa hyvä, eh, rouva Sommer. Ja dank. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, hyvät kollegat, me haluamme tänään käsitellä jätettyjä tarkistuksia liittyen kloonaukseen. Eh, kyllä tämä minua hiukan yllätti, minun täytyy sanoa, että vaikka oltiin varsin paljon pitkälti samaa mieltä näistä asioista, Äh, ryhmien kesken, niin, äh, niin tarkoitan tämän 136 äh, tarkistusta jätettiin, oltiin siis niin luovia, tämä kuulostaa kovin paljolta, mutta kun niitä sitten katsoo, niin mm, voi huomata, että myös tarkistuksissa näkyy suuri yhteisymmärrys, koska monet tarkistukset haluavat äh, sitä samaa, mikä jo kollegan äh, Julia Moin ja minun mietinnössäni lukee. Monet tarkistuksista ovat äh, lähestulkoon identtisiä tai hyvin samankaltaisia sen kanssa, mitä me olemme ehdottaneet. Esimerkiksi vaatimus siitä, että tuonti tuontikielto koskisi myös kaikkia kloonattujen eläinten jälkeläisiä ja niistä syntyviä tuotteita. Mm, sitten se, että vaaditaan tuotti sertifiointia jäljitettävyyttä varten. Se on samanlainen ehdotus kuin meidän ehdotuksemme. Se, että urheilu- ja kulttuuritapahtumat kuuluvat näihin poikkeuksiin. Tämä ei kuitenkaan vastaa meidän ehdotustamme. Äh, mehän haluamme poikkeuksia vain äh, tutkimustoimintaa varten, jota vihreätkin ovat tarkistuksessa ehdottaneet. Minä itse vielä äh, yhdessä kollega Dessin ja Köstingerin kanssa tein vielä tarkistuksen, uuden tarkistuksen liittyen urheiluun, koska olen sitä mieltä, että tämä ei nyt ehkä ollut vielä eh, riittävän selvästi katettuna, koska tässä otsikossahan puhutaan eh, eh, tuotantotarkoituksiin pidettyjen eläinten kloonauksesta. Halusin vain selvittää, että eläimiä, joita käytetään tai tuotetaan urheilu- ja kulttuuritapahtumia varten, että ne eivät niitä ei voida pitää poikkeuksena tätä kloonaus, tästä kloonauskiellosta. Sitten täällä on mielenkiintoisia eh, vihreiden ehdotuksia, uusia määritelmiä kloonauksesta ja myöskin alkioiden, alkioklooneista – ja sitten on tarkistuksia, jotka edustavat toisia mielipiteitä kuin tämä mietintöluonnos, joka tämä tarkistuksella halutaan rajoittaa tätä yleistä kieltoa, jos halutaan keskittyä eläinklooneihin ja alkiokloneihin. Mm, ja sitten on ehdotukset, jotka ovat hyvin pitkälle, mielestäni liian pitkälle, koska ne eivät ole toteutettavissa. Esimerkiksi äh, kaikkien lihatuotteiden tuontikielto maista, joissa kloonataan, sitä me emme voi tehdä. Se ei myöskään ole meidän mietintöluonnoksemme tavoite. Tarkistukset kävin läpi hyvin tarkkaan. Me keskustelemme tästä vielä Julia Moin kanssa. Me teemme hyvin läheistä yhteistyötä ja myös tarkistusten suhteen tulemme mm, sopimaan siitä, mikä on meidän linjamme. Ja hyvät kollegat, nyt olisin kiitollinen siitä, jos voisitte ehkä selittää minulle hiukan tarkistuksia, Se se varmasti teidän etunne mukaista, jos haluaisitte äh, vakuuttaa minut, äh, minä tässä nyt edustan kumpaakin esittelijää, vakuuttaa minut siitä, että teidän äh, tarkistuksenne kannattaisi hyväksyä. Kiitän huomiosta ja odotan kovasti kommentteja. Dziękuję pani poseł. Proszę państwa. Kiitos teille. Tavan mukaan aloitamme varjoesittelijöistä. Jos joku muu haluaa puheenvuoron, niin ei ole pakollisia varjoesittelyjä. Tässä meillä on kuitenkin luettelo. Ensimmäisenä sillä on edustaja Ajuuso. Niin kaksi minuuttia enimmäisaika. Olisimme kiitollisia, jos aika aikataulusta kiinni. Charlotte Dormi. Niin- Kiitoksia puheenjohtaja. En varmastikaan tarvitse kahta minuuttia. Haluaisin kiittää esittelijätä Moija Sommer tästä asiakirjasta. Tämä on todella aika monimutkainen ongelma. Kun näitä tarkistuksia katson, niin minusta meidän ei pitäisi sanoa, että EFSAn lausunnot eivät ole tieteellisiä. Ne ovat tieteellisiä, koska ne on laadittu tiedemiesten taholta, ne perustuvat tieteelliseen työhön, ne on julkaistu tieteellisissä julkaisuissa kaikilla maailmassa, joten ei tätä voi näin sanoa. Nämä eivät ole mitään virkamiestyönä tehtyjä lausuntoja, vaan kyseessä ovat tiedemaailman henkilöt. Sitten tarkistuksessa sanotaan myös sellainen asia, että tämä on biologisen monimuotoisuuden vastainen toimi. No näinhän se tekee aivan samalla tavalla kuin keino siemennys. Tässä kloonataan e- eläintä, jotta sitä käytetään sitten lisäänä. Tämä on tällainen parannusmenetelmä. Ei tämä rikko biologista monimuotoisuutta sen enempää. Kyseessä on siis kloonattava eläin, joka on aivan samanlainen kuin alkuperäinen eläin, joten ei voida sanoa tällä tavalla. Toki voidaan puhua eläinten hyvinvoinnista, mutta emme voi sanoa asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Tämä tekee vain hallaa parlamentin työskentelyn menetelmille ja valiokunnillemme. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka haluaisin tuoda esille. En, me voimme tietenkin vastustaa ja sanoa, että tämä on eläinten hyvinvoinnin vastaista, emmekä halua eläinten kloonausta Euroopan unionissa. Näin voimme sanoa, mutta emme voi käyttää sellaisia argumentteja, jotka ei pidä, eivät pidä paikkaansa ja jotka eivät ole tieteeseen pohjautuvia. Tämä oli minun panokseni tähän keskusteluun kaksi minuuttia täsmälleen. Bardzo dziękujemy. Kovasti kiitämme. Sitten edustaja Sharbo, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin puhua tämän lainsäädännön soveltamisalasta. Monet tarkistukset mukaan lukien yhteisesittelijöiden tarkistukset liittyvät äh, soveltamisalan kattamaan äh, kloonieläinten jälkeläiset ja niistä syntyvät äh, elintarvikkeet. Tämä on ihan loogista, koska jälkeläisetkin syntyvät kloonauksen kautta ja ne kuljettavat niitä geenejä, jotka on valittu tarkoituksellisesti ja kopioitu. Jos kieltämme kloonauksen, vastustamme kloonausta periaatteena, niin silloin meidän täytyy myös vastustaa siitä syntyviä niiden jälkeläistä syntyviä äh, aineita. Minun tarkistukseni selkeyttävät sitä, että tuonti lupien täytyy varmistaa se, että elintarvikkeet ja aineet, jotka tuodaan maahan, eivät voi olla myös kloonieläinten jälkeläisiä. Meidän täytyy ottaa käyttöön jäljitettävyysjärjestelmä. Sitten mitä tulee väliaikaiseen tai pysyvään kieltoon, monet tarkistukset yrittävät saada aikaan pysyvän kiellon väliaikaisen kiellon sijaan. Minä kannatan tätä, koska väliaikainen kielto välittäisi hyvin heikon viestin. Lisäksi on paljon tarkistuksia, jotka tukevat lainsäädännön uudelleenarviointia, jotta voitaisiin ottaa huomioon julkinen mielipide. Komission täytyisi tutkia julkisen mielipiteen kehitystä liittyen mm, kloonaukseen ja elintarviketuotantoon. Kaikki äh, tutkimukset osoittavat, että ihmiset Euroopassa eivät halua kloonausta. Tämä on myös minun kantani. Mm, meidän äh, velvollisuutemme kansalaisten edustajana on äh, kuvata tätä kansalaisten mielipidettä mietinnössänne, mutta myös keskustelussamme neuvoston kanssa. Kiitoksia. Kiitos että edustaja Aguilera. Kaksi minuuttia. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olisin tietenkin yhtyä esittelijöiden onnitteluihin, onnitella, onnitella paikalla oleva Rova Sommeria täällä. Ja haluaisin korostaa sitä, että tekemäni tarkistukset pyrkivät ehkä tällaisen välikantaan komission ehdotuksen ja esittelijöiden ehdotusten välimaastoon osuvana. Haluaisin lyhyesti puhua näistä näkökohdistani. Olen yhtä mieltä tästä väliaikaista kiellosta, mutta ei minusta mitenkään huonolta tunnu sekään, että lähetetään viesti, joka koskisi lopullista kieltoa, jos sitten jossain vaiheessa vuosien jälkeen todetaan, että tähän ei sisälly mitään riskejä, niin tietenkin kaikkea lainsäädäntöä voidaan muuttaa tarvittaessa. Minun kantani on siis tällä lailla välimaastossa. Minusta tässä on yksi hyvin tärkeä asia, jota haluaisin korostaa. Nämä tieteelliset lausunnot, tässä yhdyn täysin on lausuntoihin. Nämä ovat erittäin tärkeitä, nämä tieteelliset lausunnot. Äärimmäisen tärkeitä. Kun puhutaan etiikasta, niin on enemmän huolissa, niin ymmärrän kyllä, että tässä on eettisiä kysymyksiä, mutta jokaisella on oma etiikansa ja sellaisen voi itse valita. Jos nyt sitten etiikkaa painotetaan tässä mietinnössä, niin olen siitä huolissa, niin minusta tieteellinen lausunto on parempi. Tarkistuksissa niin ymmärrän kyllä, mitä vaikeuksia liittyy näihin kloonattujen eläinten jälkeläisiin. Minusta on hyvin vaikea nämä tunnistaa. Meidän ei kannata laatia lainsäädäntöä, jota on mahdoton toteuttaa. Kiitoksia. Pan poseł Nicholson. Sitten edustaja Nicholson. Okei. Okay. Ah, ei, sittenkään. Edustaja Wojciechowski sitten. Ei myöskään paikalla. No sitten edustaja Möller, olkaa hyvä. Niin, Rova Möller. Niin puheenjohtaja, kiitos kovasti, että kloonaus ei, tai että kloonaus on eläinten hyvinvoinnin loukkaamista ja että nyt hylkäämme kloonauksen, niin siitähän on yksimielisyys. Ja yksimielisyys on myös siitä, että direktiivin sijaan tarvitsemme asetuksen. Direktiivi antaa, tai asetus antaa paremman oikeuskehyksen kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Sen olemme saaneet tänne mukaan. Ja tärkein asia, joka meidän mielestämme pitäisi ottaa tänne mukaan, on se, että kyllä nyt täytyy harkita tarkkaan, että mitä kloonausasetuksen kanssa, tuleeko tässä ylisääntelyä komission täytyisi asiaa tarkastaa ja sitten tarkistaa merkintäjärjestelmä, onko se tehtävissä ja toteutettavissa myöskin suhteutettuna kustannuksiin asia täytyy arvioida. Ja olemme sitä mieltä, että jos se teknisesti on toteutettavissa, niin sitten siitä ei pidä tulla liikaa rasitetta toimijoille ja laitoksille ja erityisesti tuonti ottaen huomioon sen vuoksi meille on kovin tärkeää, että tässä meidän tarkistus otettaisiin huomioon. Kiitos. Kiitos. Jatkamme sitten varjoesittelijöitä. Kaksi minuuttia ja sen jälkeen muut jäsenet minuutti. Sitten edustaja Lavia. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Nyt voimmekin jatkaa. Edustaja Federley. Mm, thank you so much. Yeah, I think the file is... Kiitoksia oikein paljon. Mielestäni tämä asia on tärkeä, koska se myös päättää siitä, miten näemme innovaation ja teknologian, kun on kyse maataloustuotannosta. Minä uskon, että usein paljon mielikuvituksen tuotetta on ilmassa, mutta se mitä me tiedämme, että kloonauksen käyttö tänä päivänä aiheuttaa hyvin paljon haittaa eläimille, tämä on otettava huomioon. Komission ehdotus on hyvä, kun siis sanotaan, että pitäisi olla kieltoja jatkuva ta- uudelleenarviointi, koska tekniikat saattaisivat muuttavat muuttua, joten ajatus pysyvästä kiellosta, mitä me voimme kutsua pysyväksi, haluan samaa mieltä sosiaalidemokraattisen kollegani kanssa tässä keskustelussa, me voimme aina muuttaa lainsäädäntöä, joko meillä on kielto kieltoa tai meillä ei ole kieltoa. Ja mielestäni täällä ollaan yksimielisiä siitä, että halutaan kielto. Se, mitä minä osaltani haluaisin, että meillä olisi uudelleenarviointi niin, että me varmistaa sitä, että teknologia, joka toimii mahdollisesti 20, 30 tai 50 vuoden kuluttua, toimii oikein hyvin, niin että me pidä sitä loitolla. On tärkeää myös se, että eurooppalaisilla karjankasvattajilla on mahdollisuus saada korkealaatuista geneettistä lisää mm, yhdysmateriaalia. Me emme voi tehdä eurooppalaisesta maataloussektorista museoita, Meidän täytyy olla kilpailukykyisiä ja tiedämme, että muut mantereet ovat hyvin innovatiivisia tällä hetkellä. Joten eh, kloonauksen pitäisi olla pitkällä tähtävällä mahdollisuus. Eh, tieteellinen tutkimus osoittaa, että mitään terveysvaikutusta eh, ei ole liittyen elintarvikkeisiin, jotka tulevat kloonieläimistä tai niiden jälkeläisistä keskustelu tästä mm, pakkausmerkinnöstä liittyen kloonieläinten jälkeläisiin, se on tehtävä kunnolla, koska on kyllä vaarallista, jos sanotaan, että se voisi olla vaarallista, että käytetään tällaisia elintarvikkeita. En usko, että meidän pitäisi siis hyväksyä, mutta kyllä meidän pitää pitää kiinni siitä, mistä, mitä tiedämme palaamme keskusteluun ja varmasti meillä on vielä eri mm, näkemyksiä tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Asikamp. Eh, Allereerst eh, de rapporteurs bedanken. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tästä hyvin tyhjentävästä mietinnöstä. Se on oikein hyvä tulos, mutta olen edelleen huolissani puheenjohtaja. Kuten me kaikki täällä tiedämme, kloonaus ei kiinnosta karin kasvattajia. Kuluttajat massiivisesti vastustavat tätä tekniikkaa, eikä se eläimillekään ole hyvä asia. Kloonaus on ongelma paitsi kloonatuille eläimille itselleen, myös näille sijaisemoille ja jälkeläisille. Nyt on käynyt ilmi, että tekniikka ei juurikaan ole parantunut sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön. Ja tieteellisesti on olemassa paljon epäilyksiä sen suhteen, voidaanko tekniikkaa edelleen, edelleen parantaa. Minulle tästä johtopäätelmäksi jää se, että kloonaus on kokonaan kiellettävä, ei ainoastaan maataloustuotantokäyttöön tai elintarvikekäyttöön tarkoitettujen eläimien kloonaus, vaan myös kulttuurisiin ja urheilutarkoituksiin pidettävien eläinten kloonaus on myös kiellettävä. Eläin, kotieläinten tieteellistä luonnosta ei myöskään pitäisi hyväksyä. Ei. Ja tämä jäljitettävyys pitäisi olla aivan vähimmäisnormi. Pitäisi kieltää se, että, kaik, että kaikki kloonat, kaikilta kloonatulta eläimiltä ja niiden jälkeläisiltä tehtäisiin mahdottomaksi markkinoille pääsy. Kloonaus ja tumaan kauppa menevät käsi kädessä, mutta jos tätä tekniikkaa ei voida kokonaan kieltää kaupallisista syistä, niin olisi ainakin taattava jäljitettävyys. Ja, Paljon kiitoksia. Me olemme kyllä laajasti samaa mieltä tästä asiakirjasta, äh, mutta äh, yksityiskohdissa on eroja. Minun täytyy olla eri mieltä liberaalien kollegan kanssa, koska me voi jättää mitään takaovea auki ja sanoa, äh, että no sitten kun se on ehkä mahdollista ja toteutettavissa, niin sitten teemme sen. Ei, kyllä tässä on myös kyse siitä, että kuluttajien näkemys tässä näkyy, että meillä on kokonaiskielto ja olen myös eurooppalaisena maanviljelijänä melko lailla varma siitä, ettei meistä tule mitään maatalousmuseota, koska vastustamme tätä tekniikkaa. Ei päinvastoin. Meidän täytyy sitten kehittää innovatiivisia toisia tekniikoita ja edistää niitä. Olen aina keskustelussa sanonut, että itse asiassa eurooppalaisesta eh, sen eh, eläinsuojelun näkökulmasta kloonaukseen pitäisi olla mikään keskustelun aihe, koska niin paljon kärsimystä se aiheuttaa eläimille, että se jo pitäisi itsestään luoda kielto. Ja viime vuosina ei ole mitään edistystä tapahtunut, teknologia ei ole kehittynyt eläinten eduksi, vaan tilanne on vielä sama kuin aluksi, syntyy vielä varsin paljon kärsimystä sitten meidän täytyy keskustella näistä jälkeläisistä. Myöskin tuonnissa on mahdollista ja ymmärrettävää, että sanotaan, että se mikä Euroopan markkinoille tulee, sen on oltava jäljitettävissä. Se ei saa tulla kloonatuista eläimistä. Ja me johtuen useista eläintaudeista olemme Euroopassa luoneet järjestelmässä, pystymme melkein täydellisesti sanomaan, mistä nämä eläimet tulevat, ja tätä voidaan odottaa myös tuontituotteilta, joten en usko, että meidän pitää tässä sanoa jälkeläisten kohdalla, että olemme nyt vähän suurpiirteisempiä kyllä meidän täytyy kansainvälisissä kauppakeskusteluissa tämä viedä läpi. Tämän sanoimme ihan selvästi tarkistuksissamme ja myöskin viittasimme siihen, että kloonauksen määritelmä, niin kuin komissio on määritellyt, ei riitä tämän tekniikan kuvailemiseksi. Tätä määritelmää laajennettava olemme siitä tehneet tarkistuksen ja pyytäisin, että se huomioidaan. Kiitoksia. Thank you very much. And now Mr. Raffronte. Kiitoksia sitten edustaja Raffronte. Grazie. A fronte. Beh, noi non abbiamo fatto emendamenti. Kiitoksia puheenjohtaja. Me emme ole tehneet tarkistuksia, joten puhun aivan nyt lyhyesti. Komission ehdotus oli jo hyvä. Siinä oli joitakin puutteita, joihin on puututtu oikein hyvin kahden esittelijän toimesta. Erityisistä kohdista, no, ne on toistettu monen kertaan, mutta hyvin olisi otettava mukaan todella myös – kloonattujen e- eläinten, niistä saadut tuotteet ja pidennettävää elä, elämää. Olemme myös yhtä mieltä siitä, että direktiivistä siirryttäisinkin asetukseen ja olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että puhuttaisiin lopullisesta kiellosta, jos sitten myöhemmin tiede osoittaa, että tilanne on muuttunut, niin voidaan harkita tätä uudelleen, mutta nyt ei ole mitään syytä rajoittaa ajassa tätä kieltoa. Tähän liittyy komission kantajia ja kansalaisten huolenaiheet, joten tulemme seuraamaan äänestyksessä kahta esittelijää. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Nyt voimme aloittaa toisen kierroksen. Annan puolitoista minuuttia kullekin puhujalle. Edustaja Dorfman ensimmäisenä. Grazie, Presidente. Ja wir sind ja eigentlich da, wo wir vor ein paar Jahren schon einmal... Niin, ollaan siinä, missä pari vuotta sitten oltiin. Siis silloinhan trilogia epäonnistui, olin silloin neuvottelussa. Ja onhan selvää, että Euroopassa emme halua maitoa klonatusta eläimistä, eikä lihaakaan, eikä kukaan kloonaa eläintä maailmalla teurastaakseen se lihavuksi myöhemmin. Kysymys on siitä, että mitä sukusoluilla ja jälkeläisillä, mikä niiden asema on. Ja siinä täytyy kyllä miettiä, että mitä menettelemme, koska se mitä esittelijä Renate Sommer tässä aiemmin sanoi, emme halua tuontia estää täysin siellä, missä klonausta on, sieltä missä klonausta on. No nyt jos lihatoimitus tulisi jostakin Amerikan valtiosta se tulisi, me haluamme tietää, että onko siellä esi- isä ollut, isävanhempi ollut klonattu vai se on ihan mahdotonta. Eli kyllä täytyy realistisesti tarkka- tarkastella asiaa. Sen vuoksi on kolme mahdollisuutta. Joko eristämme oman jalostusmarkkinan muusta maailmasta. Ja sukusalomarkkina ei se nyt oikeastaan ole järkevää. Sitten haluamme, että koko muu maailma haluaa ottaa meidän säännöt. Sitä voidaan yrittää, mutta onnistuuko enpä tiedä. Tai sitten kolmanneksi liittyen jälkeläisiin Offstream. Että saadaan aikaan sääntely, joka on toteutettavissa ja joka hyväksytään, koska muuten tässä puhutaan mielestäni asioista, jotka sitten todellisuudessa tuskin ovat toteutettavissa ja jossa, jossa itse asiassa kolme neljä vuotta sitten jo epäonnistuttiin. Thank you very much. And now Mr. Agnew. Kiitoksia sitten edustaja Anjo. I do feel that we are... Minusta todella tuntuu, että me odotamme valtaisaa määrää kloonattuja tuotteita markkinoille. Tämä on hyvin epätodennäköistä. Miksi joku maanviljelijä haluaisi kloonata eläimen? Koska hän on sitä mieltä, että tuo eläin on erittäin korkealaatuinen. Ja siksi hän haluaa, että kaikki hänen muutkin eläimensä olisivat sellaisia, mutta ei se toimi niin, koska jossain maailmassa joku ää, sitten ää, kasvattaa jotain, joka on vähän parempaa ja hänen kloonistaan tulee ää, toiseksi paras ja näin tulee käymään. Ja klonauksen kustannukset ja ongelmat, ja niitä ongelmia kyllä on, lisätyt kuolleisuus ja niin poispäin, tulee melko varmasti eh, vesittämään kaiken kloonauksen taloudellisen eh, hyödyn. Jos puhutaan kloonieläinten jälkeläisistä, niin sitten pitää kysyä itseltä, miksi klooni eh, eläimen jälkeläinen ei ole klooni. Jos sen piti olla kaikkein paras, niin miksi sitten noita geenejä pitäisi jotenkin vesittää? En ymmärrä, miksi maanviljelijä haluaisi niin tehdä, että me kyllä tällä nyt huolehdimme jostain asiasta, joka ei tule toteutumaan. Mutta haluaisin jättää jokaiselle tämän ajatuksen. Me tiedämme nyt, että ihmiset matkustavat eh, eh, ympäri maailmaa hyvin nopeasti ja eh, tietämättä ne kuljettavat eläintauteja mukanaan. Saattavat tulla mm, maan osista, jossa tuotantoeläimet ovat täysin immuuneja jollekin ongelmalle, kun taas jossain muualla ne eivät sitä ole. Joten meillä saattaa olla joku vakava ongelma Aasiassa ja se leviää valtaisasti Eurooppaan, mutta käyttäen kloonausta pystymme rajoittamaan tuon ongelman, joten kaikilla asioilla voi olla myös myönteisiä vaikutuksia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Ferrard. Kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin aivan ensiksi todeta, että meidät näyttävää asiaa on otettu käsiteltäväksi hyvin yllättävällä tavalla ja hyvin lyhyissä määräajoissa. Jos tällaisella vauhdilla olisi käsitelty maitotaloutta tai vihannes- ja hedelmäaloja, niin niin hehän aina odottavat meitä enemmän. Niin varmaan meidän olisi ollut syytä olla aktiivisia myös heidän kanssaan. Suurin osa eurooppalaiset, ellei kaikki eurooppalaiset vastustavat kloonausta ja siitä tulevia tuotteita. Yhdysvalloissa tilanne päinvastainen. Kysymykseni kuuluu, onko niin, että TTIP-neuvottelut edellyttävät tiettyjen sääntöjen poistamista ja tätä varten meidät pakotetaan hyväksymään kloonaus? komissiosta minun on sanottava, että se toimii hyvin ulkokultaisesti. Komissio yhtäältä haluaa säilyttää tämän karjan eläinten kloonauksen Euroopassa, mutta ei kuitenkaan vastusta sitä, että kaupattaisiin kloonattujen eläimien jälkeläisiä, tai toisin sanoen eläimiä, jotka tulevat kolmansista maista, koska tällaista käytäntöä ei hyväksytä Euroopan unionissa. Hyvät kollegat, olemme erittäin väsyneitä siitä, että meillä on tällainen Euroopan komissio, joka on aivan rähmällään eikä puolusta ollenkaan Euroopan intressejä, vaan avaa ovia Yhdysvaltoihin päin. Olemme väsyneitä siitä, että meitä pidetään tyhmyreinä ja olemme yllättyneitä siitä, että vaikka täällä erilaisia puheita on pidetty ja vaikka eurooppalaiset kieltäytyvät kloonattuista eläimistä, niin kuitenkaan emme reagoi niin kuin meidän pitäisi kansanedustajana toimia maailmansuunnan tulevaisuuden puolesta. Kiitoksia. Match now Miss Grostete. Kiitoksia sitten Grostete. Comme mon collègue euh, Dorfman. Euh, Kuten kollegani Dorfman, minäkin olen aika yllättynyt tästä keskustelusta. Tästähän puhuttiin jo muutama vuosi sitten aika lailla ihan riittävästi. Me kävimme perusteellisia keskusteluita ja otimme kantaa siihen, että me emme halua kloonausta. Nyt sitten todellakin tänään jälleen kerran olemme tähän keskusteluun syöksyneet ja minä olen tästä kiusaantunut, koska mitä taloudellista etua tästä on, jos kysymme maanviljelijöiltä, karenkasvattajilta, tällaista etua ei ole, emme, karjankasvattajamme emme, eivät tarvitse kloonausta. Sitten tässä mehän tiedämme myös, että kansalaiset eivät halua eläinten kloonauksesta puhuttavan. Tämä on varsinaista punaisen kankan heiluttelua. Tämä on vielä pahempi asia kuin GM organismit. Ja tietenkin voidaan pohtia, miksi meidän on pakko tästä keskustella. Liittyykö se siihen, että meillä on näitä kaupallisia kysymyksiä ja tuontiongelmia? En oikein ymmärrä, miten voimme kertoa ja selittää Euroopan kansalaisille, että että kauppavaihdon tasapainon takia meidän pitäisi hyväksyä asia, jota Euroopassa ei hyväksytä. Olen tästä todella kiusantunut ja tuen täysin sommeria. Haluan, että olemme hyvin tiukkoja ja rajoittavia tässä asiassa. Meidän ei tule kyseenalaistaa sitä, mitä olemme päättäneet. Tiedämme kyllä, että tämä on hyvin monimutkainen asia. On vaikea puhua tästä toisesta sukupolvesta näistä kloonattuiden eläinten jälkeläisistä siis ilman jäljitettävyyttä. Kuinka voidaan olla varmoja näistä asioista, mutta no, nämä, en nyt puhu tästä sen enempää. Nämä kaikki kysymykset ovat kysymyksiä kansalaisiltamme ja heitä on kuunneltava eikä pitää ryhtyä tekemään mitä sattuu. much, Mr. Jar. Sitten Jar. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kommenttia. Yksi, vaikka markkinoita ei tällä hetkellä olekaan, jos maanviljelijöiltä kysytään klonatuille eläimille, kyllä meidän täytyy luoda äh, äh, lainsäädäntöä, koska sitä tapahtuu. Meidän täytyy ensinnäkin sanoa, että tärkeää on, että tämä koskee kaikkia äh, eläimiä, kun on kyse eläinten hyvinvoinnista, ei vain taloustuotantoa eläimistä, vaan myöskin urheilua, vasten kasvatettavista eläimistä ja kotieläimistä. Ähm, sitten äh, mitä tulee jäljitettävyyteen, on samaa mieltä kollega Dorfmanin kanssa. Ehkä rehellinen vastaus, joka ei kaikkia aina tyydytä, on parempi. Emme me voi yksinkertaisesti sitä varmistaa ja silloin sitä ei pitäisi edes harkita. Minä olen hyvin epäileväinen siitä, äh, pystymme todottamaan sen, että me emme halua kloonattuja, haluamme kieltää emme pelkästään kloonattut eläimet, vaan myöskin niiden jälkeläiset, mutta mihin sukupolveen asti, se ei olisi rehellistä. Ja mielestäni sitten rehellinen vastaus, vaikka se olisi 100 prosenttia tyydyttävä, olisi varmaan parempi. Now, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Loiso. Oui, merci beaucoup. Nous devons nous opposer au clonage, bien sûr. Kiitoksia, tietenkin monesta syystä vastustamme eläinten kloonausta. Ensinnäkin yhtäältä ei voida pyytää jäljitettävistä lihavarteen kuluttajien kunnioittamisen takia ja toisaalta hyväksyä se, että kaupattaisiin kloonattua lihaa, koska mitään jälkikäteistä jäljitettävyyttä ei voida taata. Me emme voi jäljittää kloonien jälkeläisiä Toiseksi Kloonauksesta ei tule mitään taloudellista etua karjankasvattajille, niin kuin he itsekin näin sanovat. Tämä on tapa, jolla voidaan valmistaa eurooppalaisia markkinoita Yhdysvaltojen lihan tuonelle TTIPin, TTIPin puitteissa ja muistakin maista, joissa kloonaus hyväksytään. Toiseksi tämä liittyy maatalouden yhdenmukaistamiseen ja näin menetetään geneettistä monimuotoisuutta ja tästä tulee riskejä, mikäli pandemia koittaa sitten lopuksi. Tämä merkitsee myös, että perinteinen karinkasvatus äh, äh, lopahtaa. Se on kuitenkin arvokas, alas, arvokas ala tällä hetkellä ei voida, ei voida mitenkään todistaa klonatun osuutta. Tämä lainsäädäntö on ihan humpukia. Kiitoksia edustaja Haie. Kiitoksia puheenjohtaja Delaye kyseessä. Niin tämä keskustelu muistuttaa omituisesti uuselintarvikkeita tarvikkeita, tarvikkeista käytävää keskustelua. Tähän tarvitaan paljon käytännönläheisyyttä ja maalaisjärkeä. Minun mielestäni meidän olisi löydettävä järkevämpi ratkaisu kuin GM on osalta. Siinä vain purettiin Eurooppaa eikä saatu mitään rakennettua. Kiitoksia. Uh, Kiitos, Rova Tornano. Euh, je trouve regrettable que ce débat... Kiitos, olen pahoillani siitä, että näin tärkeästä keskustelusta tulee mahdollisuus edistää tällaista maailmankauppaa kloona, kloonauksen tekosyyn varjolla. Meidän pitäisi nyt saada aika maailmanlaajuisia sääntöjä. Minun mielestäni tämä on osoitus heikkoudesta ja kykenemättömyydestä pitää kiinni omista rajoista ja valvoa sitä, mitä tänne tuodaan. Jäsenvaltiot voivat toki ke- sopia keskenään kaupan- kaupatavoista, mutta tällaista maailmanlaajuista säännöstä vastustan. Jos voimme tehdä yhteistyötä järkevästi, voidaan näin tehdä, mutta muussa tapauksessa annetaan jäsen, jäsenvaltioiden ja tehdä päätöksiä kansalaisten toivomusten mukaisesti. Haluaisin tietää, aikooko komissio suojella paremmin unionin ulkorajoja ja var, vahvistaa jäsenvaltioiden välisiä keskusteluja. Keskustelua käydään samaan aikaan, kun neuvotellaan tuosta TTIP-sopimuksesta. Haluaisinkin kysyä, aikooko komissio ottaa muodollisia sitovia säännöksiä mukaan karjan kasvatukseen tarkoitettujen eläinten kloonauksesta. Kyse ei ole ainoastaan etiikasta eikä yhteiskuntamallista, vaan tähän liittyy myös patentit ja tutkimus. Se vaikuttaa se itsestään selvältä, että kloonauksen myötä useita geneettisiä malleja tulisi siis käyttöön. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, eikä meidän pidä mitään Pandoran lipasta tässä avata. Thank you very much. And now, Madame uh, Sharia Perik. Kiitoksia sitten eh, edustaja Sharia Perik. Voorzitter, het gaat eigenlijk over... Eh, Kiitos. Periaatteessa kyse on siitä, mitä aiomme tehdä, mikä on sallittua, mikä ei. Ei ole kyse pelkästään eläinten kloonauksesta, sillä on vaikutuksensa myös ihmisiin. Täytyy miettiä, miten eteenpäin. Se on kovin tärkeää. Jos tarkastelemme todellisuutta, kuullaan, mitä on sanottu. Kolme, neljä sukupolvea takaisinpäin. Niiden jälkeläisten maitoa juodaan, lihaa syödään, jos ihmiset eivät tätä halua. En oikeastaan tiedä, miten paljon klonattuja tuotteita voidaan nostaa Täytyy olla realistisia. Henkilökohtaisesti olen kyllä ainoasta vastaan, mutta täytyy tietää, mikä on totta, mikä ei ja miten tästä eteenpäin. Ja olen tarkistuksia jättänyt näiden ajatusten mukaisesti jäljitettävyydestä ja myös siitä, että saadaan asiantuntijat mukaan. Tästähän nyt on puhuttu tunti, mutta mä varsin pidempäänkin keskustelua. Very much. Uh, and now I think that... Kiitoksia. Nyt on tärkeää kuulla myös komissiota. Jotkut kollegat ovat täällä esittäneet jo kysymyksiäkin komissiolle, mutta tämän lisäksi haluaisimme tietää, mikä komission kanta kollegoiden tarkistuksiin. Annan puheenvuoron välittömästi Chantal Breskille komissiosta. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös Arva Sommerille siitä, että hän esitteli tämän mietinnön. Ja kiitokset myös tietenkin eh, edustaja Moille. Aivan ensiksi haluaisin muistuttaa siitä, että tämä ehdotus jätettiin parlamentille neuvostolle jo jonkun aikaa sitten, joulukuussa 2013. Ja monista tarkistuksista, joita olette jättäneet, voimme ymmärtää, että klonaus olisi EUn alueella kiellettävä. Kaikki olimme yhtä mieltä siitä, että siitä tulee haittaa eläimille. Tämän on myös eh, eh, eli, eli elintarviketurvallisuusvirasto tunnustanut, ja meidän on tunnustettava se, että pöydällä olevat ehdotukset tuovat lisä, todellista lisää arvoa verrattuna nykytilanteeseen, koska näin saadaan aikaan oikeusvarmuutta. Kloonaus siis eh, kielletään selkeästi. Ja tämä on selkeä kaikille talouden toimijoille Euroopassa. elää, mistä saatavat elintarvikkeet kielletään myöskin. Ja on hyvin tärkeää, että ehdotuksessa on kielto ei ole ajassa ra- rajoitettu. Sitä voidaan uudelleen tarkentaa komission lausunnon perusteella ja tietenkin tieteellisen tiedon pohjalta ja muiden komission keräämien tietojen pohjalta. Kyseessä ei ole siis mikään ajassa rajoitettu kielto, mutta sitä voidaan uudelleen tarkastella, koska meidän on kaikkien tunnustettava, että tiede saattaa kehittyä. Voi käydä niinkin, että tiede ei mene eteenpäin. Meidän on siis katsottava, kuinka tässä käy. Täällä on useita asioita, jotka meidän olisi syytä tunnustaa selkeällä ja realistisella tavalla mitään eläinten hyvinvointikysymyksiä ei ole liitetty kloonien jälkeläisiin. Nämä eläimet on luotu aivan perinteisellä tekniikolla. Tekniikalla ja tämän tunnustettava. Ehdotuksen alaiset eläimet eläimet, omat eläimet, joita saatetaan kloonata. Ja sitten täällä on nämä eläinten hyvinvointikysymykset mukana. Meidän on kaikkien tunnustettava, että mitään elinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia ei ole tullut esiin siipikarjan tai kalan, kasvatuksen osalta. Meillä on lainsäädäntö, joka perustuu mahdollisimman paljon todellisuuteen ja tieteellisiin perusteluihin ja tietenkin hyvinvointikysymyksiin meidän on oltava tietoisia siitä, että jos haluamme mennä pidemmälle kuin mitä komissio on nyt ehdottanut, niin meidän on oltava täysin tietoisia suhteellisuusperiaatteesta. Tehän tiedätte, että komissio on esimerkiksi äh, harkinnut tätä merkintäkysymystä ja maataloudessa pääosastossa kollegat työstävät tutkimusta, joka tulee varmiiksi, äh, tulee valmiiksi tämän vuoden loppupuolella ja siinä käsitellään näitä kustannuksia meidän vaikutusten arviointi tutkimuksen mukaan kustannukset olisivat merkittäviä meidän omalle maataloudellemme ja teollisuudelle, mikäli ottaisimme merkinnät käyttöön. Puhumattakaan siitä, jos ottaisimme käyttöön kiellon, joka koskee näitä jälkeläisiä ja, ja, ni, ni, ja niistä elintarvikkeita. Mit, tässä ei ole mitään link, mitään hyvinvointiin liittyvää yhteyttä perussopimukseen. Haluaisin lopuksi vielä, vielä sanoa sen, että kloonauksen määrittelystä, mikäli haluaisimme sitä muuttaa, meidän olisi oltava tietoisia siitä, että se olisi linkitettävä eläinten suvuttomaan lisäämiseen. Tästähän puhumme. Kyseessä ei ole mikään normaali lisääntyminen. EFSAn mukaan. Tässä oli eh, hyvinvointikysymyksiä. Tek- tekheninen kloonaus on hyvin tarkkaan eh, muotoiltava ja, ja siinä on mainittava tämä suvuton lisääntyminen. Meidän on myös vakuutettava jäsenille, että nämä meidän tekemämme ehdotukset ovat sellaisia, jo, joissa ei tietenkään mitään kompromisseja TTIPin suhteen tehdä. Se ei tietenkään käy päinsä. Ja vielä loppuhuomiona otan huomioon nämä tarkistukset, jotka olemme tarkkaan käyneet läpi. Näyttää siltä, että monet tarkistuksista merkitsisivät uuden arvioin, vaikutusten arvioinnin laatimista. Ne todella merkitsisivät merkittävää taakkaa karjankasvattajille ja eläintarvike, elintarviketeollisuudelle. Näitä olisi siis tarkasteltava huolellisesti ja katsottava, millä, millä perussopimuksen artikloiden pohjalla. Kiitoksia esittelijöille ja varjoesittelijöille. Kiitoksia näistä hyödyllisistä kommenteista ja myöskin siitä, että annatte meille mielenkiintoista tietoa. Ja nyt voimme varmaan päättää antamalla puheenvuoron vielä kerran esittelijällemme myöskin edustaja Moin puolesta. no, siis puheenvuoron edustaja Sommerille. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia osallistujia jotka täällä ovat puhuneet, niin on totta, se on täällä useampaan otteeseen mainittu, eurooppalaiset eivät halua kloonausta ja todellakin on niin, että Euroopan unionissa meillä ei ole minkäänlaista sääntelyä ja siksi me tätä asiaa käsittelemmekin. Ja kyllä, me olemme käsitelleet sitä jo useita vuosia, emmekä tähän mennessä pystyneet sopimaan mistään mm, säädöksestä. Nyt on kuitenkin kiireästä osoittaa myös se keskustelu, jota täällä käydään. Minä oikeastaan tiedä, mitä Euroopan markkinoilla jo on. Ja minäkin olen sitä mieltä, että ei sitä jälkeenpäin enää pysty rat- selvittämään. Se, mikä siellä on, se on siellä, mutta sehän osoittaa vielä selvemmin, että meidän täytyy kiireesti saada aikaan selkeät, tiukat säännöt. Minä kannatan tiukkoja sääntöjä siksi olen yhdessä muiden kollegojen kanssa ehdottanut, että urheilua käytettävät eläimet otetaan mukaan, mitään poikkeuksia ei tässä saa olla. Ja myöskin se ajatus, että lemmikkieläimet otettaisiin mukaan englanniksi companion animals ja pets. Minä äh, kovasti äh, arvostan sitä, mutta ei se välttämättä sovi tähän asetusehdotukseen, jota me tässä työstämme, mutta kyllähän se äh, johdantoosan kappaleeseen voitaisiin ottaa. Ihan voi olla niin, että tulevaisuudessa sitten Eh, jotain mäyräkoiraa, vaan jatkuvasti eh, kloonataan, jotta ei tarvitse tottua uuteen koiraan. Eh, niin jäljitettävyys se on jatkuva keskustelun aihe, se ei varmastikaan ole helppoa, mutta olen myös vakuutunut siitä, että ei se ole mahdotonta. Ehm, meillä oli jo pitkään tämä keskustelu GMOiden suhteen, ja siinä on seurattavuutta, ja kyllä siinäkin me käsittelemme kolmansia mainita GMO-tuotteet tulevat kolmansista maista. Ja siellä seurattavuus ja jäljitettävyys toimii, joten miksei se toimisi kloonauksen kohdalla. Ja emme me sitä varten tarvitse mitään periaatteellisia ö, tuontikieltoa kaikille eläinperäisille tuotteille niistä maista, joissa kloonataan. Mielestäni tämän pitää olla mahdollista. Sitten kysymys, kuinka monenteen sukupolveen, se on kyllä hyvä kysymys. Meidän on sitä pohdittava ja nyt pyytäisin komissiota pohtimaan tätä kysymystä. Minä olen vakuuttunut siitä, että ministerineuvostokin tätä asiaa pohtii meidän täytyy ehkä jossain vaiheessa yhdessä asiaa miettiä, vaikka ainakin siitä, että käytännössä tämä kysymys ei nouse esille, koska tällaiset tuotteet eivät tule markkinoille. Kyllähän me se GMOidenkin kohdalla näimme. Meillä on siellä suuria merkintävaatimuksia GMO elintarvikkeille ja rehulle, eikä GMO tuotteita löydy Euroopan unionin ruokakaupoista, joten ei tämä minua suuresti huoleta. Ja parlamenttina meidän täytyy, voimme ihan hyvin jättää sen tähän, että tämä koskee myös jälkeläisiä näin. Komissio ja ministerineuvosto ovat varmastikin jo ymmärtäneet, mitä parlamentin suuri enemmistö haluaa, ja he varmasti tätä asiaa jo pohtivat. Minä en ole pelkästään kiinnostuneena kuunnellut, vaan hyvin paljon muistiinpanoja olen kirjoittanut teidän puheenvuorosta. Tulen keskustelemaan tästä kollega Julia Moin kanssa. Me olemme jo sopineet lisäpäivämääristä, jolloin käymme keskustelua siitä, mikä meidän linjamme jatkossa on. Ja sitten äänestyshän on 17. kesäkuuta, jos oikein muistan, täällä valiokunnassa. Niin, siinä se. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, final, finally, I have on... Kiitoksia. Minä on, on nyt enää vain muistutettava teitä siitä, että äänestys on 17. kesäkuuta kello 15 ja äänestämme valiokuntina yhdessä tästä mietinnöstä artikla 55 mukaisesti. Meilläpä ei taida olla muita asioita esityslistalla, joten voimme päättää yhteisen kokouksemme tähän. Haluaisin kiittää Persi Kierskiä ja molempien valiokuntien jäseniä hyödyllisestä keskustelusta. Kiitoksia ja tapaamme sitten 15. kesäkuuta.